Dear colleagues. Hyvät kollegat, voimme aloittaa meidän kokouksemme tänä päivänä. Toivottaa tervetulleeksi Ranskan valtiovarainministeri Michel Sapanin. Kiitokset siitä, että olette tulleet tänne. On kovin mielenkiintoista käydä taloudellista vuoropuhelua teidän kanssanne ja Ranskan kanssa. Ja tämä on ensimmäinen kerta sen jälkeen, kun olemme täytäntöön panneet Sixpackin ja arvostamme kovasti, että olette tulleet paikalle. Kuten näitte viime tiistaina, niin komissio vahvisti, että Ranska, Ranskassa BKTn kasvu on tällä hetkellä positiivinen samansuuntainen kuin monissa muissa jäsenvaltioissa. Ja myös, että äh, vajeen äh, vähentäminen on ollut äh, parempi. 2014 se tulee olemaan 4 prosenttia ja 2015 3,8, kun aikaisemmat ennusteet sanoivat 4,3 ja 4,1 Joten tältä osin voisi sanoa, että ei tässä ole kysymys edes joustavuudesta, vaan enemmänkin tiukkuudesta, tarkkuudesta. Ja nämä numerot vahvistavat sen, että tässä ollaan matkalla vuonna 2017 viemään tämä vaje alle 3 prosenttia. Ranskahan on sitoutunut hyvin kunnianhimoiseen uudistusohjelmaan. Annan nyt äh, puheenvuoron ministeri Sapäänille, jotta hän voi kertoa näkemyksensä luonnollisesti Ranskan tilanteesta, mutta ehkäpä myös hieman laajemmin Euroopasta ja Euroopan taloudellista suuntaviivoista, näkymyksistä ja valvonnasta ja muusta. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti herra puheenjohtaja, että saan puheenvuoron minä haluaisin kaikille täällä todeta, että kaikilla varmaan nyt ensinnäkin jo kuulokkeet korvilla. Jokainen on hauska nähdä täällä. Tämä on todellakin nyt ensi kertaa, kun Ranska osallistuu tällaiseen vuoropuheluun näiden uusien määräysten nojalla. Olen iloinen, että olen ensimmäinen nyt tässä. Hauska kuulla, että Ranskaa täällä odotellaan. Olen todellakin iloinen, että pääsin tähän tapaamiseen. Minusta on ihan hyvä, että tapaaminen järjestyy vuosi sen jälkeen, kun uusi hallitus on astunut voi virkaansa Ranskassa, herra Valsin hallitus. Ja muistan, että minä tunnen hyvin myös valtiovarainministerin, koska minä olin aikaisemmin siellä ennen euroa jopa. 1992-1993 oli ministerinä, kun Maastrichtin sopimus oli esillä. Eli minä olen todella intohimoinen Euroopan rakentaja ja varsinkin emun rakentaja. No muutama sana tästä, koska täällä ajatuksena on, ja minä kunnioitan tätä periaatetta, että te saatte mahdollisuuden esittää kysymyksiä, jotta sitten voi vastata kysymyksiinne. Muutama alustava sana tilanteesta Ranskassa, mutta toki myös Euroopan tilanteesta, koska ei sitä voi pitää erillään missään maassa, kun ajatellaan kokonaistilannetta. Ja sitten mikä on myös maailmantilanne tai sitten tilanne kussakin maassa. Tiedän, että Ranska on tässä erilaisten kliseiden uhriksi joutunut. Oikeastaan totta kai jokaisessa kliseessä on vähän tottakin. Se että kuva otetaan jossain vaiheessa sitten mikään enää mukaan liikukaan, vaikka kuitenkin asiat kehkeytyvät, varsinkin Ranskassa, kun ajatellaan budjettikuria ja uudistuksia. Eli aivan selkokielellä sanottuna tänä päivänä Ranska on nyt noudattamassa budjettisitoumuksia, ihan oikeutettuja sitoumuksia. Ranska on sitten 2012 käynnistänyt ja ihan viimeisen asti, kun meidän hallituksemme nyt on vallassa, harjoitamme uudistuspolitiikkaa, joka on hyvin perusteellista ja edistysmielistä neuvottelujen pohjalta, jos mahdollista. Uudet uudistukset mielestäni todetut varhaiten, jos ne menevät asteittain eteenpäin neuvottelun pohjalta. Ne ovat kuitenkin hyvin perustavanlaatuisia, jotka muuttavat merkittävällä tavalla meidän taloudellista ja rahoituksellista tilannetta mitä nyt tulee talousarvioasioihin, koska tiedän, että nämä aiheet varmasti kiinnostavat teitä eniten nyt ja aikaisemminkin. Rankkaa kohta on esitetty kritiikkiä. Puheenjohtaja totesi, että 2014 oli vuosi, jolloin Ranska pärjäsi paremmin. Paremmin kuin ajateltiinkaan alijäämän tai budjetin osalta. Se tarkoittaa muuten sitä, että ne jotka voivat esittää aivan oikeutetusti kysymyksiä viime lokakuussa vielä. Ajatellen, onko Ranska kunnioittanut omia sitoumuksia 2014, eikö pitäisi nyt siirtyä niin kutsuttuun seuraamus sen sanktiovaiheeseen Ranskan kohdalla. Nyt voidaan rahoitella, rahoitella ihmisten mieliä, että mitä tuloksia nyt on nähty kansainvälisten järjestöjenkin voimin, niin Ranska on selvästi osoittanut 2014 keskeisiä sitoumuksiaan vaikkakaan se ei ole omia pyrkimyksiä pystynyt toteuttamaan ajatellen nimellistä alijäämää. Mitä tulee sitten jatkoon vuoteen 2017 asti, niin me noudatamme aivan tarkalleen niitä uusia suosituksia, joita komissio on esittänyt ja neuvosto on hyväksynyt. Puheenjohtajakin esitti jotain lukuja tänä vuonna. Komission ennuste 3,8 prosenttia alijäämää nimellisenä. Se on nimenomaan sama luku, jonka me olemme itsekin asettaneet tavoitteeksi. Ja se 2015 hyväksyttiin myös lakina. Tämä koskee myös seuraavaa vuotta ja sitä seuraavaa vuotta. Ranska on alle 3 prosentin 2017. Totta kai se vaatii ponnistuksia. Varsinkin täytyy hallita meidän menojamme jos 2014 oli odotettua parempi, niin ei sen takia, että saatiin enemmän verotuloja, kun ajateltiin 2014 oli heikon kasvun vuosi Ranskassa, kuten vähän muutenkin euroalueella ja Euroopassa. Ei, vaan koska jälkipuoliskolla me pystymme hallitsemaan julkisia menoja, 6 miljardia oli mukana tässä ja siksi päästiin parempaan tulokseen kuin odotettiinkaan ja näin se jatkuu. Meidän talousarviopolitiikassamme, joka on laajaa, mutta kohdennettua, ettei sillä olisi sitten vaikutuksia kasvuun, koska tämä on meidän kaikkien ongelma. Miten jatkaa tätä vakavaa budjettipolitiikkaa, kun se on välttämätön, että voidaan alijäämää leikata ja päästä eroon velasta pikkuhiljaa, ettei kuitenkaan sitten näinä aikoina varsinkaan kun kaikki on niin hauralla pohjalla, että kun kasvu nyt on elpymään päin, vaikkakin heikosti, ettei siihen isketä. Eli tässä täytyy saada se kestävälle pohjalle ja johtaisi myös työpaikkojen syntymiseen, koska Ranskassa, kuten monessa muussakin maassa, kaikilla maailmalla oikeastaan työllisyyskysymys on kaikkein keskeisin. Eli Ranska tällä kertaa, kuten totesin, kyllä pitää kiinni näistä vakavista budjettisitoumuksistaan. Toinen klisee, uudistummeko? Kyllä, Ranska uudistuu. Ja tässä ehkä jo vastaankin joihin kysymyksiin. Sitten 2012 vuoden me olemme monilla aloilla tehneet asioita. Ensinnäkin yritysten kilpailukyky kärsi kovasti. Oli tiettyjä maksuja, veroja liittyen työhön ja yritysten toimintaan. Me olemme nyt toteuttaneet ohjelman neljälle vuodelle. 40 miljardia leikataan näitä yrityksille hartit olevia maksuja. 2015 ollaan jo puolessa välissä ja se vaikuttaa myös Imakoon yrityksissä Ranskassa ja varmasti se nostaa tasoa 2010 verrattuna esimerkiksi se näkyy myös kuinka paljon odotuksia on nyt investoijien osalta yrityksissä. Eilen saimme juuri luvun investoinneista. Se on yli 7 prosenttia 2015. Se on ratkaisevaa, koska Ranskan kasvu, kuten monessa muussakin maassa, on kulutuksen vetämää ja myös se liittyy vientiin, mutta investointia ei ole. Investointia tarvitaan, varsinkin yksityisiä investointeja. Ja totta kai Ajatellen myös komission tavoitteita ja myös mitä parlamenttikin varmasti on tukemassa, että rohkaistaan ja tuetaan investointia niissä maissa varsinkin, joissa sitä tarvitaan. Ja sitten mikä on tärkeää myös uudistusohjelmassa on se, joita kutsutaan työmarkkinoiksi. Minä tunnen hyvin nämäkin asiat, koska olin aikana työmarkkinaministeri ennen kuin tälle pallille. Ja puutuimme myös joukkoirtisanomisiin niin, että voidaan tukea heitä paremmin mutta täytyy yksinkertaista menettelyjäkin, ettei niitä pidetä esteenä yrityksissä, kun palkataan ihmisiä. Jatkamme tätä. Meillä on uusi lakiesitys tulossa ja se hyväksytään kohta ne valtioneuvostossa ja kohta tulee myös parlamenttiinkin. Tässä on pari esimerkkiä, paljon muitakin on, mutta kaikilla rintamilla Ranska kyllä pitää kiinni myös uudistuksistaan pikkuhiljaa, asteittain, neuvottelen jotta ne olisivat kestävällä pohjalla myös. Pysyvyys ja kestävyys ovat tärkeitä, kun Ranskaan liittyvä yksiklise on se myös, että aina olla lakossa ja työristiriitoja, kun katsoo viime vuosina, niin ehkä muissa samassa taitaa olla vähän enemmän lakkoja ollut kuin tänä päivänä Ranskassa, koska neuvottelu haluan paljon enemmän. No, puheenjohtaja vielä Euroopan ulottuvuudesta vähän vielä lopuksi ei ole pelkästään kyse Ranskasta, vaikkakin meidän vastuumme aika suuri, kun se on noin 20 prosenttia BKTstä euroalueella. Meillä on oma vastuumme, mutta me haluamme myös rakentaa Eurooppaa, tämän päivän huomisen Eurooppaa. Eli muutama sana vielä näistä suurista haasteista, joita meillä edestämme on, jotta päästäisiin nopeasti eteenpäin. Yksi tärkeä urakka liittyy verotukseen. No täällä ei varmasti tätä tarvitse sanoa sen enempää, koska tästä ollaan samaa mieltä. Mitä tämä tarkoittaa, että oltaisiin vähän lähempiä markkinoilla, pankkiasioissa lähennytään, lähennytään myös esimerkiksi, kun ajatellaan tuotantokustannuksia, työkustannuksia, jos sitten on eroa, kitkaa, erimielisyyttä verotuksessa maiden kesken vaikkei nyt tänä päivänä yhdenmukaistettakaan verotusta, mutta ainakin, että päästään eroon näistä epänormaalista tilanteista haitallisessa verokilpailussa. Eiköhän tästä ole aika samaa mieltä. Ja Ranskakin haluaa kantaa kortensa kekoon. Saksan Italian kanssa me olemme esittäneetkin tästä jotain. Komission aikoo tehdä omia odotuksiaan läpinäkyvyyden hyväksi. Tässä on kyse varsinkin verosopimuksista mutta pyritään välttämään myös sellaiset haitalliset toimet, jotka liittyvät arvon siirtämiseen maasta toiseen niin, että kunnioitetaan sitä arvoa, joka syntyy tietyssä maassa. Tämä on ratkaiseva tekijä ja siinä täytyy päästä eteenpäin päättäväisesti tänä vuonna vielä. No katsotaanpa, mitä muutama vuosi tapahtui. Oli ihan mahdotonta, ei voita edes ajatella päästä tällaisesta tilanteesta eroon. Ja nyt se on todellinen huoli, yhteinen huoli, josta ehkä päästään nopeastikin eteenpäin. Ja lopuksi vielä, niin että jää aikaa jää myös kysymyksille. Kun ajatellaan tätä työkenttää, vuoropuhelua, keskustelua ohjausjakson osalta, niin totta kai se on hyödyllistä ja tarpeellista työtä kaikkineen. Meidän täytyy miettiä tilannetta talousarvion kohdalla eurooppalaisesti ja taloustilannetta ajatella eurooppalaisesti. Ja meidän täytyy miettiä myös uudistuksia, rakenneuudistuksia, joita tarvitaan eurooppalaisesti unionissa ja varsinkin euroalueella. Tällainen kokonaisvaltainen näkemys tarvitaan ennen kuin ruvetaan soveltamaan maakohtaisesti näitä asioita. Minä uskon, että aiemmin, no ehkä se oli tarpeenkin, koska kiireesti piti uudistaa, jotta päästään tietystä ongelmasta eroon. Aina on mietitty, mitä pitää kussakin maassa tehdä, eikä olla mietitty niinkään, mitä pitää tehdä laajemmin, minkälaisia laajempia vaikutuksia tällä on euroalueella. Mielestäni tässäkin täytyy vähän ajattelutapa muuttaa, menetelmiä täytyy muuttaa, se on välttämätöntä. Mitä me haluamme talousarviolta euroalueella ja mitä sitten tätä yhteistä tahtotilaa toteutetaan kussakin maassa? jokainen maa on vähän erilainen. Ja tämä koskee totta kai myös rakenneuudistuksia. Mihin me tähtäämme? Verotuksesta puhuin, entä sosiaalisesti? Palvelumarkkinoita ajatellen, tai oli ala mikä tahansa. Eli mihin me tähtäämme? Ja sitten katsotaan, mitä suosituksia voidaan antaa kullakin maalle, koska kullakin maalla on omat erityistilanteensa ja erityisongelmansa ja omat kulttuurinsa. Ja mielestäni tämäkin on erityisen tärkeää. Ranska todellakin alaja, että saadaan uutta kulttuuria kokonaisvaltaisen ajattelun hyväksi ja sitten mietitään maakohtaisesti soveltamista. Totta kai se on tarpeen. Merci, monsieur le ministre. Kiitoksia, hyvä ministeri. Speaker. Aloitamme nyt puhujistamme. Halpals, olkaa hyvä. Herr Vorsitz. Kiitos eh, puheenjohtaja, herra ministeri. Kiitän sydämellisesti teitä teidän päättäväisyydestänne ja rohkeudesta tulla tänne meidän valiokuntaamme. Tämä ilahduttaa minua kovasti, koska toisin kuin teidän edetäjänne kanssa löysimme yhteisen sopivan ajan. Kaksi asiaa. Ensinnäkin ihan puheenne aluksi jo puhuittekin eh, budjetti Ranskan budjetista. Kasvu- ja vakaussopimushan lähti siitä, että keskipitkällä aikavälillä saadaan tasapainoinen budjetti aikaiseksi. Yksinkertaisesti sanottuna niin se tarkoittaa sitä, että vaje olisi miinus kaksi, miinus kolme prosenttia useamman vuoden aikana saataisiin tasapainotettua plus kaksi plus kolme prosenttia. Ja Ranska, kuten nyt olen lukenut, on viime vuosina ollut ihan pysyvästi miinus kolmen, miinus neljän prosentin tienoilla ja sen vuoksi kokonaisen velkaaste on koko ajan kasvanut. Pian se on 100 prosenttia BKTstä ja sen vuoksi kysyisinkin, millä tavalla te kykenette tulemaan alaspäin tämän kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisen 60 prosenttiin. Mitä lisätoimenpiteitä te olette suunnitelleet tekevänne? Toinen kysymys ihan lyhykäisesti. Eläkekustannukset. 14 prosenttia BKTstä menee eläkekustannuksiin tällä hetkellä ja tämä kasvaa koko ajan – Muissa maissa euroalueella ja euroalueen ulkopuolella EU:ssa on lähdetty toiseen suuntaan. Ensinnäkin eh, eläkeikä 61 teillä, reaali 61 on kaikkein matalin OECD-maissa. Minkälaisia toimenpiteitä te olette tähän suunnitelleet, koska muuten teillä on tässä valtava riski eh, tulevaisuudelle? Kiitos. <coughs> Merci. <coughs> Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Äh, ei tämä vaadi rohkeutta tulla puhumaan teidän kanssanne. Tämähän on ilo ja on täysin luonnollista, että äh, käymme tätä äh, mahdollisesti vaativaakin keskustelua, joka voi olla vaativaa, kuten teidän kysymyksennekin. Hyvin nopeasti vastauksena Tämä vaje on jotakin, minkä suhteen Ranska tulee kaukaa. Ra- Saksa aikoinaan joutui kattamaan paljon nopeammin vastaavan pitkän tien. Me olemme hyvin epäsuotuisessa tilanteessa jopa ennen vuoden 2008-2009 kriisiä ja ennen kuin kaikki maat päättivät elvyttää taloutta julkisin varoin. Tämä oli meille siis tilanne, joka oli joinen kriisiä valloillaan, niin me lähdemme siis hyvin kaukaa. Ja tämän lisäksi Ranska on vielä suuri maa, joten on vaikea syvällisesti saada yhteiskuntaa liikkeelle ja muuttaa asioita, mutta me teemme tämän. Ensimmäinen prioriteettimme ja ensimmäinen vaatimuksemme on se, että meidän täytyy kunnioittaa niitä päämääriä, jotka me olemme määritelleet, ja niitä suosituksia, joita komissio ja neuvosto ovat meille antaneet Ähm, nimellisen alijäämän suhteen. Tämä on ensimmäinen tärkein asia. Tätä ei ole koskaan tehty ainakaan moniin vuosiin ennen tätä, mutta uskon syvästi, että pääsemme tähän tavoitteeseen 3 prosenttia vuonna 2017. Onnistumme tässä. Toisekseen me emme saa budjettikurin nimissä ryhtyä toimiin, jotka olisivat liian rankkoja, jotka tukahduttaisivat tämän pienen talouden elpymisen, jota ilmenee. Me kaikki toivomme, että talouden kasvu olisi kestävämpää, suurempaa ja tuottaisi työllistymistä. Eli tällainen herkkä talouden nousun alku on jotakin, mitä meidän täytyy kunnioittaa. Meidän täytyy kunnioittaa sekä alijäämän purkamista että talouden kasvun syntymistä älykkäällä tavalla. Ja tämän lisäksi kuten olemme varovasti määritelleet, meidän täytyy pyrkiä pääsemään vielä pidemmälle niin, että vakauttamista tapahtuu niin, että pääsemme alle 5 prosenttiin julkisen velan tasossa, alle 5 prosenttia VKT, ja tämän jälkeen voimme käsitellä niitä ongelmia, joita on kaikissa maissa mukaan lukien. Nämä kysymykset koskevat myöskin Saksaa. Ja nopeasti vastaus toiseen kysymykseen. Me olemme toteuttaneet uudistuksen tähän eläkekysymykseen liittyen. Asiat tapahtuvat vaihe vaiheelta. Eläkeikä nyt vaihe vaiheelta nousee. Siis reaalinen eläkeikä te tässä sanoitte, että se oli 61 vuotta tällä hetkellä, mutta jokin aika sitten vielä se oli 58 vuotta, joten asiat ovat kyllä kehittyneet. Ja Ranskassa meillä on tietty vahvuus, meillä on hyvin suuri syntyvyys Demografisesti meillä on siis vahvuus ja me tiedämme, että 10 tai 15 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä meillä on paljon vähemmän vaikeuksia tällä alalla ja kaikissa maissa näinhän ei ole. Tämä tekee meille mahdolliseksi harjoittaa hyvin varovaista politiikkaa, jotta voimme taata eläkeläisten tulevaisuuden. Now for the Kiitokset sitten SND-ryhmä Elisa Ferreira. Kiitoksia, että tulitte tänne. Kiitos, että käytetty myös kuulokkeita, koska aion siirtyä käyttämään äidinkieltäni Portugaliaa. Eh, minä haluaisin ensinnäkin kiittää teitä ja onnitella teitä Ranskan nyt nähtävistä menestyksistä mainitsemillanne aloilla. Jo mainitsittekin joitakin näitä mutta kun ajatellaan, mikä rooli Ranskalla aina on ollut veturina ja rakentajana Euroopassa, niin minä haluaisin, että te ehkä kertoisitte meille jotain siitä, mitä Ranska on ottanut vaarin siitä, mitä se on kokenut viime aikoina, niin että voitaisiin EMU-hankettakin uudelleen ruveta rakentamaan. Jo mainitsittekin itse jotain tästä ajatuksesta. Me Olemme nyt keskustelemassa nimenomaan emun tulevaisuudesta. Mitä Ranska on oppinut omista kokemuksistaan? Miten se voisi auttaa meitä, että päästäisiin taas vakaammalle raiteelle tässäkin asiassa? Entäpä sitten Kreikan rooli? Euroalue on ilmeisesti nyt luomassa uutta vakautta Ehkä tässä nyt on valotunneli päässä, mutta Kreikka on edelleen tärkeässä asemassa myös neuvostossa. Haluaisin tietää, miten neuvosto nyt suhtautuu Kreikkaan myönteisesti vai muuten. Entäpä sitten verokilpailu Euroopassa? Tekin viittasitte tähän. Meillä on täällä parlamentissa oma erityisvaliokunta, joka paneutuu aiheeseen. Voisiko Ranska auttaa meitä tässä? Voisiko Ranska auttaa siinä, että saataisiin tasapainoisempi verotustilanne Euroopassa. Onko Ranskalta odotettavissa apua, kun ajatellaan neuvoston, parlamenttiin ja komission yhteistyötä? Tämä olisi varmasti hyödyllisempää kansalaisille, kun joissakin maissa kansalaiset joutuvat tekemään uhrauksia, eikä se ole oikein oikein sitten, että jossain toisessa maassa harjoitetaan aggressiivista verosuunnittelua ja se vie sitten hyödyllisen verotuloja jostain muusta maasta. Kiitos. Trois questions en une. Tässä olikin kolme kysymystä yhdessä. Aloitan nyt päivässä järjestyksessä liittyen verotuskysymyksiin. Sanoin, että Ranska on sitoutunut töihin tällä alalla ja Ranskan sitoumus viitatessa niin Saksaan ja Italiaan ja moniin muihinkin suuriin maihin on se, että heti vuonna 2015 nämä toimet ovat toteutettavissa ja vuonna 2016 meillä on erityistoimia, että voisimme päättää tämän epänormaalin äh, vahingollisen tilanteen. Aivan yhteiskunnallisesta näkökulmasta on sietämätöntä, että kansalaisena meitä muistutetaan tai yrityksiä siitä, että meidän täytyy maksaa veroja, kun näemme, että toiset pystyvät niitä kiertämään aivan laillisesti. Tämäkin on vahingollista ja vahingollista myöskin luonnollisesti taloudellisessa mielessä. Komissio on tehnyt ehdotuksia, me tulemme tekemään omia ehdotuksiamme ja meillä on päätöksiä jo kesällä tulossa ja loppuvuodessa meillä tulee olemaan toimintapaketti näihin epänormaaliverotustilanteisiin liittyen. Ähm, Ranska on aivan alusta lähtien omaksunut sellaisen näkökannan ja olen tyytyväinen, että tämä on nyt näkökanta, joka on valloillaan yleisestikin keskustelussa, on se, että ensinnäkin äm, meidän täytyy kunnioittaa demokratiaa ja tahtoa Kreikassa. Me emme voi sanoa, että Kreikassa on tapahtunut suuri muutos, mutta mikään ei kuitenkaan muutos suhteessa toimielimiin. On täysin perusteltua ottaa huomioon kansan tahto ja tämä muutos Kreikassa. Mutta Kreikka on kuitenkin täysivaltainen Euroopan unionin jäsen, se on euroalueessa mukana, se on yhteydessä yhteydessä keskuspankkiin. Se on vuodesta 1945 ollut ö, mukana yhteisessä toiminnassamme ja meidän täytyy löytää ratkaisu, sillä Kreikka on osa Eurooppaa ja osa euroaluetta. Olen vakuuttunut yhdestä asiasta, meidän täytyy päästä eteenpäin. Vaikeudet, joihin olemme törmänneet viime vuosina ja vaikeudet, joihin yhä törmäämme Kreikan suhteen, osoittavat, että äh, on olemassa äh, talous- ja rahaliiton sisälläkin tämän talouden ja rahan siis T ja R välillä on epätasapainoa euroalueen sisälläkin ja meidän täytyy tehdä sen suhteen töitä. Uskoakseni voimme päästä paljon eteenpäin muuttamatta heti tekstejä ja perussopimuksia. Me voimme edistyä paljon tässä lähestymisen tiellä, sillä työllä, jota me olemme jo toteuttaneet, näillä keskusteluilla, joita täällä käydään, teidän tekemien päätösten kautta ja nykyään myöskin äm, veroalalla parlamentin työn kautta on erittäin tärkeää myöskin, että neuvosto voisi päästä eteenpäin tällä hetkellä tämä on sitä keskustelua, jota neuvosto käy äh, ja komissio. Meidän täytyy nyt talous- ja rahaliiton suhteen tehdä tulevina kuukausina vielä töitä. Thank you. Kiitos. Toki, juu. Työskentelemme asian parissa. On erittäin tärkeää vaihtaa mielipiteitä myös tästä asiasta. Kiitokset Elisa tästä kysymyksestä. Vetluka, ECR-ryhmä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri, että tulitte joukkoon joukkoomme. Saksalais-ranskalainen ystävyys hän oli historiallisesti Euroopan yhdentymisen sydän. Ja sillä on saatu paljon positiivista aikaa. Saksalla ja Ranskalla on ollut läheinen yhteys. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että tämä yhteys eh, on hieman vaakalaudalla. Sosialdemokraattisen puolueen eh, puheenjohtaja eh, sanoi, siteeraan tässä nyt, siitä, että Schäuble on ollut hyvin ranska vihamielinen. No, vuosikymmenet, kun on ollut hyvä ystävä, niin ei olisi odottanut tällaista lausuntaa. Perusta tälle on se, että Schäuble sanoi, että Ranskan parlamentti pitäisi pakottaa tekemään sellaisia päätöksiä, joita herra Schäuble pitää oikeana. No nyt on niin, että Ranskan talouspolitiikka teki omat päätöksensä ja ne ovat sillä rajalla, eh, mitä Euroopassa voidaan hyväksyä. Ranskan eh, valtio, eh, velan osuus BKTstä taitaa olla toiseksi korkein OECDssä ja sosiaalimenot BKTstä Ranskassa ovat kaikkein korkeimmat OECDssä. Ja sen lisäksi on vielä aikamoisia, ali, aikamoinen alijäämä, jota Ranskan hallitus ei näytä saavan äh, hoidettua. Varmasti on olemassa toive ja halu pakottaa Ranska tekemään tiettyjä asioita, esimerkiksi liittyen jonkinlaiseen verotukselliseenkin harmonisointiin. Mutta kuitenkin täytyy huomioida, että tämä ei ole yhteen sopiva demokratian kanssa. Jokainen kansa, jokaisen kansan täytyy voida tehdä omat päätöksensä sen mukaan, mitä kansa itse pitää oikeana. Ja jokaisella maalla täytyisi olla myös oikeus ehkäpä hitaampaan kasvuun. Kysymys kuuluu siis, ettekö te voisikin sanoa, että olisi järkevää ylläpitää tätä Ranskan kansallista suverenisuutta – ja toisaalta tämän suverenisuuden äh, tavallaan vastakohtana on äh, tämä harmonisointitarve Euroopassa ja se, että yritetään vaikuttaa enemmän ja enemmän eri valtioihin. Kiitos. Eh, <clears throat> siis no, sitä se Eurooppa on. Meidän täytyy jokaisen omassa maassamme tehdä sitä, mikä on hyväksi kullakin maalle – noudattaa kansallista itsemääräämisoikeutta silloin, kun se on myös osa meidän perussopimuksiamme. Täällä puhuttiin verotuksesta. Se on nyt kokonaan ja täysin itsemääräämisoikeuden piirissä, mutta sitten muissa asioissa, myös talousarvioasioissa, se äänestetään aina kustakin kansallisessa parlamentissa keskustelujen kerää ja yhteisesti sitä valvoen. Meillä on kuitenkin yhteinen valuutta ja sillä on vähän vaikutuksia, mitä naapurissa tehdään. Jotta se toimisi kunnolla Euroopassa, niin siinä täytyy kunkin maan suvereniteettia kunnioittaa ja sitten ja mitä kansa siellä päätöksiä haluaa, mutta solidaarisesti ja mitä me Ranskassa sitten päätämme. Otetaan tämä pikku ilkikurisuus puheenvuoron alussa Ranskan ja Saksan osalta, niin emme koskaan tee sitä siksi, että olemme ranskalaisia, vaan koska se on hyväksi Ranskalle ensinnäkin, ja koska tiedämme, että se on hyväksi myös Euroopalle. Siis, siis samalla tasolla, ei ensin Ranska ja sitten Eurooppa, vaan samalla viivalla Eurooppa ja Ranska. Se, että Ranska tänä päivänä pystyy myös noudattamaan alijäämän leikkaustavoitteita, niin se on hyväksi meille – koska ei Ranska voi olla sitä, että kerätään ja kerätään velkaa ja alijäämiä ja siitä tulee isoja ongelmia. markkinat luottavat meihin aika halvalla, saadaan velkaa vähän niin kuin Saksassakin tai jossain muissa maissa, mutta täytyy ansaita myös tämä luottamus. Mutta me teemme sen myös solidaarisuuden hengessä, koska sitä tarvitaan. No, sanotaan vähän toisin, kun ajatellaan Ranskaa, kun se on kakkosmaa taloudellisesti Euroopassa – ja varmasti jokainen tästä samaa mieltä, että sillä on varmaan myös rooli, jonka nyt historiallinen, mutta kuitenkin niin ajatellen todellisuutta Euroopassa on oma roolinsa. Ja sillä on tietty vastuu itseä kohtaan, mutta myös Eurooppaa kohtaan. Ja minä haluan, että Ranska kantaa vastuunsa oma kansansa kohtaan, se, että valitut noudattavat valitsijoiden tahtoa, ja mutta haluaa, että Ranska pitää kiinni vastustaan myös suhteessa Eurooppaan. Ja lopuksi otan vielä esille tämän Saksan ja Ranskan vuoropuhelun. Joskus olen huomannut Saksan lehdistöstä sen ja sen tyyppisiä julistuksia sen ja sen suulla siitä ja siitä puolueesta. Ranskan kannalta ehkä vähän ikävä luettavaa. No se kuuluu keskusteluun. Se samanlaista on Ranskassa Saksaan nähden, mutta sen sanon, että mitään Euroopassa voidaan ratkaista koskaan, jos Saksan ja Ranskan kesken on vastakkainasettelua. Siis ei koskaan. Euroopassa ei mitään koskaan saada aikaan, ellei joskus jossain vaiheessa Ranskan ja Saksan kannat lähenny. Se on erityisen tärkeää, että näkemysten lähentymisen myötä tarvitaan muita mukaan. Se myös kokoaa muut maat mukaan. Se on minun käsitykseni Ranskan vastuusta ja vuoropuhelusta Saksan ja Ranskan kanssa. Minä tulen hyvin toimeen Wolfgang Schäublen kanssa, vaikka hän joskus saattaa sanoa jotain, joka on vähän ikävän kuulosta, mutta ei koskaan kun kasvatusten puhumme. Merci. Kiitos. Alderyhmän edustaja, olkaa hyvä. Ähm, monsieur le ministre. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Arvostamme hyvin paljon sitä, että olette täällä tänään kokouksessamme mukana. Aluksi haluaisin tuoda esiin äh, tämän äh, sosialistipuolueen Delin tuoman manifestin esiin. Tekin tuitte sitä. Sen, siinä vedotaan budjettisääntöjen löyhentämisen puolesta ja sen puolesta, että, äh, BK, että EKPstä <clears throat> e tulisi viime käden lainan antaja. Koska olette euroalueen suurimpia talouksia, tunnustatteko sen, että on tärkeää, että talousarvio säännöillä taataan äh, vakaa julkinen talous? Ja oletteko sitä mieltä, että äh, tämän manifestin äh, määritelmä budjettikurin löyhentäminen olisi perusteltua? haluatteko vakuuttaa myöskin Euroopan unionin toimielimet ja muut jäsenmaat siitä, että Ranska on tosissaan palaut- luvatessaan palauttaa alijäämän sovitulle tasolle ja että se haluaa tehdä eurooppalaisten kumppaneidensa kanssa rakentavalla tavalla yhteistyötä tehokkaasti. Haluaisin myöskin kysyä tästä lainsäädännöllisestä talousuudistuspaketista, jonka teidän hallituksenne on tehnyt, tämä niin kutsuttu Loi Macron-laki. Tämä laki määrittää tämän lain yhteydessä Macron sanoi, että muutamat äärilaidan sosiaaliset eivät saa jarruttaa yhteiskunnallisia uudistuksia. Oletteko kolleganne samaa mieltä, kanssa samaa mieltä siitä, että tarvitsemme tiukkoja toimia erityisesti tämän lain toimeenpanon yhteydessä? Ja vaikka kauppojen aukiolon vapauttaminen on ensimmäinen hyvä askel, mitä muita toimia te haluatte tehdä? Esimerkiksi raskaan verotaakan, työverotuksen ja muiden asioiden eteen, että voisimme vakauttaa ja tervehdyttää taloutta. Tämä on minun kysymykseni. Kiitos. Merci beaucoup, madame, pour cette question. Kiitoksia kovasta kysymyksestä ja kiitos, että niin tarkkaan käyttö, seurata keskustelua meidän puolueemme sisälläkin. Totta kai minäkin seuraan varmaan teidän puolueenne keskustelua yhtä tarkkaan, luen yhtä tarkkaan teidän tekstinne, mitä ehkä tästä sanotaan teidän puolueenne osalta. Se on vastavuoroista kunnioittamista totta kai, no totta kai leikki sikseen, mutta kysymyksenne on aivan oikeutettuja sinällään. Ranska on muiden kanssa yhdessä luonut nämä budjettisäännöt. Muiden kanssa, muiden maiden kanssa, siellä ne on tullut myös sääntöjen myötä joustoa. Ranska toivoo, että kunnioitetaan budjettisääntöjä sen jouston kanssa, mitä siellä on. Ja nimenomaan näissä puitteissa toimimme. Ja noudaten tiukkaan sääntöjä joustoa, kun päätöksiäkin on tehty komissiossa, neuvostossa myös, Ranskan kohdalla ja varsinkin aikana tätä viimeisintä suositusta, jonka neuvosto antoi komission ehdotuksesta. Ja kuten tiedätte ja itsekin totesitte, suositus on aivan vastaava ensi kertaa kuin mitä Ranskan parlamenttikin on itse hyväksynyt päätöksinään. Ja varsinkin ajatellen niitä tarkistuksia, joita komissio on tehnyt. Ja ne julkaistiin, oliko se maanantaina vai tiistaina, ja aivan vastaavia. Eli siitä on syytä olla onnellinen ja iloinen, eikä keskustelussa tai sille vain jotain elementtiä. No sitten talousuudistukset. Minä toistan, että ne ovat tarpeen Ranskalle. Mainitsitte myös sunnuntai aukiajat, varsinkin matkailun alueella se on tärkeä. Siellä on matkailut, jotka ovat sunnuntaina, mutta lähtevät maanantaina. Jos eivät tunnu sunnuntaina ostaa, niin sitten ostavat jossain muulla maanantaina. Se on taloutta, työpaikkoja. Ja siksi on tällainen uudistus tehty, että Ranskassakin olisi sunnuntaisin kauppoja auki. Totta kai keskustelua syntyy Ranskassakin ja varmasti monissa muissakin maissa, mihin te viittasitte, niin tämä liittyy siihen, että käytetään Ranskan perustuslain antamaa ö, ö, asetta 49.3 nimeltään, ja, ja sitten kun tulee selkeitä enemmistöjä joissakin esityksissä, muun muassa työmarkkinauudistuksia, jotka eivät ole kovin helppoja, mutta enemmistöjä on aina löytynyt ja ne on hyväksytty, jatkossakin hyväksytään. Ja totta kai tässä oli vähän vaikeuksia, Ranskan hallitus osoitti kuitenkin tiukkuutta, päättäväisyyttä, kun me esitimme uudistusta, kun olimme sitä mieltä, että se oli hyvä uudistus ja viemme sen loppuun asti, niin kauan kuin me olemme vallassa tämän enemmistön kanssa meidän parlamentissamme. Thank you. Kiitokset ja seuraavaksi Dimitris Papadimolis. Eh, Pensas Σαπέν, σας Hyvää huomenta, ministeri Sapään, ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. En minä usko, että täällä mitään sen kummempaa opastusta tarvitsette, mutta teidän sananne ja ajatuksenne tästä yhteis- rinnakkaiselosta on ainoa keino elää Euroopassa ja että meidän pitäisi katsoa sosiaalisia uudistusten vaikutuksia ja että asiat pitäisi tavallaan porrastaa sillä tavalla, että emme heikennä kohesiota. Te mainitsitte joustavuuden, kun tulkitaan kasvu- ja vakaussopimusta. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä joustavuus ei koske ainoastaan suuria maita, vaan sen pitäisi kyllä koskea kaikkia maita. Ja olin todella tyytyväinen siitä, mitä te sanoitte, koska euroryhmässä ja neuvostossa on täysin välttämätöntä, että te ymmärrätte, tajuatte sen, että Kreikan kansan äh, näkemykset ja Kreikan kansan halu on muutos. Mutta että myös täytyy kunnioittaa sääntöjä. Me olemme taatusti samaa mieltä. Kreikan uusi hallitus haluaa tämän kaltaista kompromissia. Hallitus työskentelee tällaisen kompromissin puolesta – hiljattain järjestettiin tapaaminen komission puheenjohtajan ja Tsiprasin välillä, jossa avattiin tie tälle yhteiselle ymmärtämykselle. Euroopan parlamentti mainitsi edellisellä vaalikaudella nämä negatiiviset sosiaaliset vaikutukset, joihin Troikan muistio johti ja se, mitä me tarvitsemme Kreikassa nyt, on hyvin selkeä viesti siitä, mitä tapahtuu 11. toukokuuta euroryhmän kokouksessa. Millä tavalla se voisi helpottaa ja auttaa ja nopeuttaa viime viikkojen kehityskulkuja? Miten te ajattelette, millä tavalla voimme parantaa äh, likviditeettiä? Äh, Kreikan tilit äh, ovat ongelmissa. Mitä te henkilökohtaisesti teette, jotta voimme saada aikaan tämän kompromissin? Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aloitan siitä, mihin edustaja kysymyksensä päätti. Säännöt ovat kaikille samat sääntöjen suhtaan pieniä ja suuria maita ei ole, vaikka meillä on sellaisia maita, jotka ovat taloudellisesti raskaampia euroalueen osia. Ja sellainen maa, joka edustaa 20 prosenttia BKT euroalueella, vaikuttaa aivan suoraan suuresti muihin maihin, mutta BKTn kehitys Kreikan kaltaisissa maissa on jotakin, minkä suhtaan, erityisesti kun otamme huomioon, mitä viime viiden, viisi, viiden vuoden aikana on tapahtunut. Muutokset vaikuttavat erityisesti raskaasti Kreikan omaan kansaan. Ne ovat poliittisesti tuskallisia ja vaikeita ja se otetaan huomioon meidän maamme kaltaisessa maassa, mutta säännöt ja jousto niihin mukaan lukien ovat samat kaikille. Kreikka on erityistapaus, sillä Kreikka on tietyllä tavalla saatettavana. Tämä nyt on ehkä neutraali termi. Muut tukevat sitä. Muut euroalueen maat, jotka ovat hyvin suuria, tukevat Kreikkaa. Tämä on tehnyt mahdolliseksi Kreikalle viime vuosien vaikeudet ylittää ja kohdata myöskin äm, tietyt äm, erääntymiset. Tämä kysymys toistuu tulevina viikkoina ja kuukausina. Kreikka tarvitsee yhä eurooppalaisen solidaarisuuden tukea, mutta eurooppalaisen solidaarisuuteen liittyy myöskin sääntöjä. Ja te itsekin totesitte tämän. Näitä sääntöjä Kreikan hallituksen täytyy kunnioittaa. Uskon, että Kreikan hallitus haluaa näin tehdä. Olen vakuuttunut siitä, että se on Kreikan hallituksen tämänhetkinen eh, tahto ja nyt sitten vastaus tämän ensi tai 11. toukokuuta koskemaan hyvin täsmällisen kysymykseen. Meillä on joustavuutta ja luonnollisesti Kreikan hallituksella ja enemmistöllä on mahdollisuus muuttaa käynnissä olevan ohjelman elementtejä yhdellä ehdolla. Ja tämähän on järkenkäypää. Muita elementtejä täytyy tuoda mukaan, jos jotakin poistetaan niin, että globaali budjettitasapaino, talouden tasapaino säilyy. Tämä talous arvio tasapaino on jotakin, mitä täytyy kunnioittaa. Jos tämä toteutuu, erilainen eurooppalainen tuki ö, ähm, tulee kunnioitetuksi. Tämä täytyy ottaa huomioon, mutta kyseessä eivät ole kaikki päätökset, äh, Kreikan sisäiset päätökset. Kyllä Kreikan hallitus voi niitä muuttaa, mutta jos se tekee muutoksia, sen täytyy kompensoida äh, näitä toimia muilla tavoin äh, verotuksen alalla tai eri eh, talousarvio toimin Kreikassa. Mitä sitten tapahtuu 11. päivä? Lopullista eh, sopimusta varsinaisessa merkityksessä ei eh, luoda, mutta toivon, että 11. toukokuuta tulee olemaan positiivinen päivä, joka osoittaa, että asiat edistyvät hyvään suuntaan ja että meillä on pian edessämme hetki, jolla pääsemme sopimukseen, emmekä törmää sellaiseen vaaraan, että kielteistä kehitystä alkaisi taas tapahtua Kreikassa ja euroalueella. Toivomme, että 11. päivä on positiivinen, myönteinen päivä, ja kun te kysytte, mitä me teemme, niin tämän eteen me teemme töitä. Että 11. päivä olisi myönteinen hetki, joka ajaa kaikki osapuolet pääsemään sopimukseen. Käynnissä olemien ohjelmien suhteen ja myöskin näiden ohjelmien lisäksi muiden toimien suhteen. Kiitoksia. Hyvät kollegat, minulla on tässä nyt vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä. Jos nämä, tämä puoli minu, tuntia, mikä meillä on aikaa, jos me haluamme käyttää sen niin, että kaikki saavat käyttää aikaa ja puheenvuoron, niin meidän täytyy todellakin pitäytyä ajoissa. Eli nyt Eva Jolie, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra ministeri, että tänne tulitte ja kertomaan omista näkemyksistänne. Minä haluaisin paremmin pystyä ymmärtämään Ranskan tilanteen kreikka Me olemme kaikki tietoisia siitä, mikä merkitys on Ranskan kanta. Minulla on ollut vaikeuksia ymmärtää, miksi työmarkkinauudistuksissa jatketaan, vaikka Tsipras haluaa itse torjua petuksia ja korruptiota. Ettekö te ole sitä mieltä, että tuokin on paras tapa saada talousarvio tasapainoon kuin työmarkkinauudistukset lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä? Onko todella niin, että pidetään kyllä siinä kiinni tästä uudistuksesta, kun kaikki on nyt tulessa Euroopan rajoilla. Ja Kreikan mukanaolo Euroopassa on niin tärkeää meille. E, e, onko tämä realistista? Ettekö ole sitä mieltä, että kun on vuosikymmenen ajan huonosti hoidettu jotain maata, ja varmasti yksi jo maita Euroopassa, kun on yksityis, yksityistetään nyt lisää vielä, niin eikö siitä tule vaaraa sille, että verotuloja vielä enemmän menetetään? Seuraavaksi toiset kysymykseni liittyvät verovilppiin ja verosuunnitteluun. Se on vitsaus, joka rasittaa Kreikkaa ja muitakin maita. Tästä on konkreettisia esimerkkejä olemassa myös yrityksistä, varsinkin kaivosyrityksistä Kreikassa, jotka eivät Kreikassa ollenkaan maksa veroja. Ne ovat, maksavat tämän keinotekoisten rakennelmien avulla alakomaissa todellakin aivan keinotekoiselta pohjalta tätä tehdään. Haluaisin tietää, oletteko sen puolesta, kyllä vai ei, että maakohtaisesti yritykset raportoisivat, kuten pankit joutuvat jo tekemään. Ei tässä tarvita mitään testejä sen tietämiseksi, toimiko vai ei tämä, koska pankkien kohdalla se on jo tehty. Oletteko sen puolesta, että nopeasti uudistetaan maksudirektiiviä, koska vaarana on, että siellä on tulossa kaksosverotusta, kun on kyse hyvin keinotekoisia yrityksiä, jotka eivät maksa veroja missään. Mitä aloitteita aiotte tehdä, jotta tässä päästään eteenpäin? Kiitos kollega Jolie. Kolmen minuutin eh, kysymys, kaksi minuuttia aikaa vastata vastaan mahdollisimman nopeasti tähän kysymykseen. Se on luonnollisesti hyvin tärkeä. Kreikan kohdalla monet äh, asiat ovat käsittelyssä ja kaikenlaisia ehdotuksia, äh, joita Kreikan hallitus on tehnyt, äh, on olemassa. Ne tähtäävät fiskaaliseen parempaan hallintoon, tehokkuuteen. Nämä ovat oikeaan suuntaan. Me emme halua luoda sellaista julkisen talouden hallintoa, joka ei olisi toimiva ja rehellinen. Tämähän on aivan luonnollista. Sehän kuuluu jo aikaisemmin sopimuksiin. Ja se on yksi asia, jota aikaisempi hallitus ei toteuttanut. Tämä nykyinen hallitus Kreikassa haluaa näin tehdä, eikä meillä ole mitään syytä olla tässä äh, lannistuneita. Ranska haluaa rohkaista Kreikkaa. Meidän hallintomme tekee yhteistyötä Kreikan hallinnon kanssa, jotta voitaisiin luoda sellainen järjestelmä, joka on tehokas. Sitten työmarkkinoihin liittyen tässä tärkein kysymys ei niinkään ole äm, työmarkkinakysymys, vaan tämä minimipalkkakysymys. Äm, Kreikan hallitus haluaa kasvattaa minimipalkkaa Kreikassa sen tasoa. Tämä voimme ymmärtää, mutta äh, tämän äh, noston äh, aikataulu on jotakin, mitä pitää tarkastella Kreikan talouden globaalin kilpailukyvyn kanssa. Nämä nyt eivät ole kaikkein vaikeimpia kysymyksiä uskoakseni. Sitten veronkiertokysymys tässä aiheessa ei ole edes tarpaan todeta, että se on kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä tällä hetkellä. Ranska, Saksa ja Italia ovat hyvin vahvoja aloitteita tehneet sen suhteen. Ne menevät hyvin pitkälle ja vuoden 2015 aikana tulemme saamaan jo tarpeellisia tuloksia aikaan eh, ensi vuotta ajatellen. Eh, ja <clears throat> ehm, sitten taistelu kaksinkertaista verotusta vastaan että eh, tämä nykyään tapahtuva kaksinkertainen ei varoitus verotus tietyissä tapauksissa, kuten Kreikankin kohdalla, on jotakin, jonka suhteen ehdottomasti pitää saada tulosta aikaan tämän vuoden loppuun aikana. Sitten maakohtainen raportointi äh, hallinnossa, kyllä, me tulemme tarkastelemaan, onko mahdollista edetä vielä tämän pidemmällekin. Kiitos. Seuraavaksi EFDDn kollega Marko Vali. Olkaa hyvä. Ministeri. Kiitoksia ministeri, että tulitte vastaamaan kysymyksiimme ihan ytimekkäästi. Kun ajatellaan taloushallinnon työryhmän puitteita, niin Ranska vaikuttaa olevan samaa mieltä monen asian kanssa. Vahvistetaan varsinkin solidarisuusmekanismi niin, että legitimoidaan koko prosessia paremmin, mutta muissa kohdissa ollaan aika hämäriä oltu, kun pitäisi vahvistaa esimerkiksi yksinkertaista koordinoida ohjausjaksoa. Lehdistössä on tietoja siitä, että Pariisi ja Berliini voisivat laittaa yhteisen etenemissuunnitelman taloudellisen hallinnon uudistamiseksi. Haluaisin kysyä teiltä, miten Ranskan vaatimukset voidaan saattaa yhteen Saksan vaatimusten kanssa, kun Ranska haluaa sitä, että enemmän yhdenmukaistetaan ja mitä yhteistä tässä voisi olla. Onko tässä laskettu, mikä vaikutus tällä on Ranskan talouteen, jos Kreikka lähtisi euroalueesta? Viimeisen kysymyksen vastauksena. En minä tee mitään tämän tyyppistä laskelmaa, sillä Kreikan paikka on euroalueen sisällä. Kreikka tulee pysymään euroalueen sisällä. Ensinnäkin, koska tämä on Kreikan kansan vahva tahto, Tämä on myöskin Kreikan hallituksen ja enemmistön vahva tahto. Ja koska Euroopan dynamiikka ei ole sitä, että me vähennämme jäseniä, vaan laajennamme euroaluetta. Poliittisesti olisi raskasta, jos me hyväksyisimme sen, että jonkinlainen erilainen ratkaisu olisi mahdollinen kuin se, että Kreikka pysyisi euroalueessa. Toisekseen jo monia vuosia olemme rakentaneet erilaisia pankkitukimekanismeja tai valtion apumekanismeja, jotta suuriin vaikeuksiin ei jouduttaisi. Siksi olemme keskittäneet kaikki ponnistuksemme nykyisessä vuoropuhelussa siihen, että saamme aikaan tarpeellisen sopimuksen, jotta Kreikka pysyy euroalueen osana. Sitten tämän taloushallinnon uudelleenarvioinnin suhteen alkupuheenvuorossani annoinkin jo muutamia viitteitä tähän liittyen. Kyllä me tulemme tekemään työtä tämän parissa ja nykyinen, nykyisissä puitteissa, vaikka meillä voi olla pitkän aikavälin näkökulma, jossa tämä tapahtuu perussopimuksen uudistamisen kautta, lyhyemmällä aikavälillä meillä on Ranskan-Saksan välistä yhteistyötä alalla, mutta toistaisin tässä, että meillä on globaali kuva Ähm, budjettitilanteesta, taloudellisesta tilanteesta, yhteiskunnan tilanteesta Euroopassa. Tämä on tarpeen, että tämän jälkeen voimme määritellä maa maalta suositukset niistä toimista, jotka ovat tarpeen kussakin jäsenmaassa. Thank you. Now... Kiitos. Sitten Benna Mono. Oui, bonjour, euh, monsieur. Hyvää huomenta päivää, ministeri. Kun François Hollande oli ehdokkana, hän totesi, että 2017 päästään nolla tasolle, mutta me mm, aika kaukana ollaan nyt alijäämässä tästä. Teillä on vaikeuksia löytää neljä miljardia, jota komissio on vaatinut, ja teidän ystävänne Moskoviisi vaikka Ranskassa kaunistellaan asioita – ja kuitenkin kaikki on historiallisen alhaiset korkojen osalta. Jos korot olisivat yksi prosenttia, niin 10 miljardia vuosittain tulisi lisätaakkaa. Bryssel on sanonut, että tässä on kaikki 220 miljardia kertynyt, ja te läksytätte muita, ja teette leikkauksia ja mukaan näitä rakenneuudistuksia, ja sitten myös on palkkuja laskettua. Tämä haittaa sosiaaliturvaa, kun halutaan pelastaa euro, siihen on mennyt jo 60 miljardia Ranskankin osalta, ja kun kaiken kaikkiaan on tähän mennyt 400 miljardia, tämä on tätä kurimusta. Jos ei tällainen ultraliberaali ole johtanut tuloksiin, kun ajatellaan Ranskan tilanne sosiaalisesti, niin entäpä mitkä ovat sitten teidän pyrkimyksemme talouspolitiikassa? Kyllä niitä löytyisi kansallisella tasolla. Teidän pitäisi tarkkaan tietää, mikä on lumipaloefekti myös ajatellen julkista velkaa. Eli 100 prosenttia BKT, BKTstä, kuten François on luvannut. Minulla on kaksi yksinkertaista kysymystä. Vaikka UMP ei ole pystynyt saamaan aikatalousarviota tasapainoon, niin mitä ihmettä te sitten voitte käyttää, että voitaisiin Ranskan velkaa keventää? Toinen kysymys, aiotteko yritysten verotusta valvoa, kun rajataan LuxLeaks-skandaalia. Kiitoksia tästä muista vastauksista. Oui, compte tenu de la précision de votre question. Ottaen huomioon, kuinka täsmällinen tämä kysymys oli, äh, se vaatii täsmällisen vastauksen, joka on kysymyksen tasolla. En aivan ymmärrä, tuetteko tämän julkisen alijäämän pienentämistä vai vastustatteko sitä? Mitä hallitukseen tulee ja enemmistöön tulee, me olemme luoneet suunnitelman 50 miljardin julkisen vajeen vähentämissuunnitelman vuosille 2015, 16, 17, eli seuraavalle kolmelle vuodelle. Tämä on meidän julkisen talouden suunnitelmamme ja se tekee mahdolliseksi rahoittaa koulutuksen turvallisuuden ja muiden kysymysten kaltaisia prioriteetteja sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta. Ja tämä 50 miljardia äh, toivotaan niin, että voimme myöskin vähentää verotusta, kevennämme yritysverotusta suuresti ja myöskin kotitalouksien verotusta tänä vuonna. Ja tämä tekee mahdolliseksi myöskin vähentää alijäämäämme. Äh, tämä tekee puolestaan sitten mahdolliseksi velkaantumisen pienentämisen. Komissio ehdotti 4 miljardia säästöjä tälle vuodelle. Nämä ovat tarpeen, jotta voimme saavuttaa ne tavoitteet, joita aivan itse riippumattomasti olemme määritelleet ja joista Ranskan parlamentti riippumattomasti itse äänesti, eli 21 miljardia. Kyseessä ei ole 21 plus 4 miljardia, vaan 21 miljardia, johon nämä 4 miljardia sisältyvät. On täysin välttämätöntä, että me kunnioitamme sitoumustamme, eh, myöskin sitoumustamme eh, Ranskan kansaa kohtaan. Me teemme töitä eurooppalaisissa puitteissa, sillä me uskomme eurooppalaisiin puitteisiin meidän täytyy joskus laskea, kuinka paljon Ranskalle maksaisi se, että Ranska lähtisi euroalueesta. Sitten näette teidän argumentin ei kerta kaikkien päde. Ette vastannut kysymyksen. Aiotteko verotarkastukset tehdä suurissa ranskalaisissa yrityksissä ja LuxLeaksin jäljiltä? Kiitos. No täydennä vielä. Minä vastasin kyllä muihin kysymyksiin. Me haluamme päästä eroon näistä mekanismeista, että saadaan aika läpinäkyvyyttä ja sen myötä – verohallinto kussakin maassa voi valvoa asiat, tietää missä mennään, mitkä ovat todelliset tulot noissa yrityksissä ja sitten voida tehdä johtopäätökset omilla alueillaan. Ne yritykset, jotka ovat hyödyntäneet näitä verosopimuksia joita eivät ole ehkä maksaneet aikaisemmin veroja, niin ehkä myöhemmin. Niin jatkossa, mutta en tee aikaisemmin. Vous avez terminé le temps. Nyt teidän aikanne loppui jo. Ernest Lange. Sitten seuraavaksi Ernest Lange. Two questions in two minutes, uh, allowing you three minutes. No niin, kaksi uh, kysymystä kahdessa minuutissa. Tässä globaalissa keskustelussa, jota te haluaisitte euroalueesta kokonaisuudessaan, mitä me periaatteessa pidämme hyvänä, mutta voisitteko olla hieman selkeämpi? Te sanotte, että haluan globaalin keskustelun ja sitten voin vastata yksittäisille jäsenvaltioille. Tarkoittaako tämä sitä, että niin kauan kuin esimerkiksi Saksan kaltaisella maalla on tasapainoinen budjetti tai ylijäämä, niin silloin muut voivat ylittää 4 prosenttia? Tämä oli se kysymys. Tai miten te ajattelitte, että tätä globaalia keskustelua sovelletaan yksittäisiin jäsenvaltioihin? Vai ää, äh, nämä ää, äh, säännöt, jotka koskevat kaikkia, koskevatko ne meitä kaikkia samalla tavalla myös sen jälkeen, kun tämä globaali keskustelu on käynyt? Eli tämä kolme prosenttia koskee meitä kaikkia samassa vauhdissa kuin aikaisemmin. Toisekseen, jos te haluatte keskustelun euroalueen asemasta kokonaisuudessaan, niin, niin että te voi tarkastella tätä erikseen itsenäisenä ja, tai teeskennellä, että euroalue on jonkinnäköinen saari, erillään muusta maailmasta. Joten kyllä tässä keskustelussa pitäisi puhua euroalueen asemasta globaalissa taloudessa. Ja silloin voi vetää vain sellaisen johtopäätöksen, että me menetämme hyvin nopeasti kilpailukykyä. Me olemme, meillä on alle 10 prosenttia maailman väestöstä ja maailman BKTstä meillä on noin 25 prosenttia mutta hyvinvoinnista, hyvinvointi ja, ja terveystuloista menoista 50 prosenttia. Eli meillä on pienenevä, ikääntyvä väestö. Jos me haluamme pitää kiinni asemastamme tai edes mahdollisuuden pitää kiinni tästä, silloin meidän täytyy olla innovatiivisia ja kilpailukykyisiä. Toinen mahdollisuus on tehdä eurooppalaiset työntekijät yhtä halvoiksi kuin kiinalaiset, mutta jos me emme halua olla halpoja, niin silloin meidän täytyy olla älykkäitä Eh, näppäriä ja kilpailukykyisiä. Miten voitte varmistaa, että tämä tehdään ja toteutetaan myös Ranskassa ja koko euroalueella? Kiitos. Lyhyt kysymys, mutta vaikea vastata näin isoihin kysymyksiin lyhyesti. No minäkin aloitan nyt taas lopusta. Tot täytyy olla fiksu, innovoiva, kilpailukykyinen. Se on mantereemme tulevaisuus, josta nyt on kyse. Paras tapa ymmärtää, se, että me ymmärrämme euroalueen ja Euroopan unionin, eikä vain maakohtaisesti on, että miten se kytkeytyy muuhun maailmaan, kun minä olen G20-kokouksissa tai imf kokouksissa kuukausien ja kuukausien ajan ykkösongelmana maailmalla on ollut, mitä euroalueella tapahtuu. Miksi siellä niin halainen kasvu on? Koska se vaikuttaa muuhunkin maailmaan – No miksi inflaatio on niin alhainen euroalueella, koska silläkin voi olla seurauksia muuhun maailmaan. Eli kyllä maailma katsoo meitä, ei jotain yhtä tiettyä maata, vaan euroaluetta, Euroopan unionia ja kehityskulkua ja painoarvoa maailmantaloudessa. Ja siihen täytyy vastata. Sitä paitsi ei ole kyse innovoinnista tai fiksuudesta, jotta voimme pitää Euroopan paikan maailmalla, ajatellen taloutta, mutta totta kai paljon muutakin, kulttuuria ja politiikkaa, nekin ovat välttämättömiä, kun ajatellaan näin hienoa manteretta. Te totesitte, miten päästään kokonaisnäkemykseen myös kussakin maassa. No sitä me yritämme tehdä uuden komission kanssa. Tänä päivänä komissio on lähtenyt analysoimaan tilannetta euroalueella ja sitten mukaan lukee myös budjetti ja sitten tehdään maakohtaisia suosituksia, mukaan lukien myös ne maat, kuten Saksa, siitä voidaan keskustella Saksan kanssa. EKPkin sanoo Saksalle jotain, kuten Ranskallekin se sanoo jotain, mutta myös Saksalle se vastaa myös sitä kuvailua, jonka te annoitte, ehkä enemmänkin mitä aikaisemmin, koska siellä on helpompaa investoida kuin muissa maissa. Ja siellä vakautetaan edelleen talousarvotilannetta, ja siksi katsotaan tätä maakohtaisesti kokonaisnäkemyksen pohjalta koko euroalueella. Toimia myös niin, että euroalue ja Euroopan unioni on vastuunsa mittainen maailmalla, koska meille esitetään paljon kysymyksiä, katse kohdistuvat meihin ja maailma haluaa sellaisen Euroopan mantereen, joka pärjää hyvin. Ja jos Eurooppa ei pärjää hyvin, niin koko maailma on huolissaan. In the 10 seconds that I have, let me just... Ne kymmenen sekuntia, jotka minulla on, niin en kuullut vielä kuitenkaan, millä tavalla Ranska ja Eurooppa parantaisivat kilpailukykyään. Mutta ehkäpä ministerin täytyy palata vielä myöhemmin tähän kysymykseen, kuinka? Did, niin varmasti, mutta näinhän voi tehdä sitten äh, seuraavassa vastauksessa vaikkapa. Mutta oletteko te lukeneet tästä kevään ennustuksesta, jossa komissio sanoo, että euroalueen uusi taloudellinen tilanne on äh, se, joka on tukenut taloudellista elpymistä. France. Minä kysyin vain, kuinka se tehdään Ranskassa, mutta olen valma, että ministeri palaa tähän näin. No se oli jo teidän ensimmäisessä kommentissanne. Äh, Jakob von Weizsäcker. Thank you, Chair. Um, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri. On hyvä, että perustat nykyisessä vaikeassa tilanteessa pyrkiä löytämään pragmaattinen ratkaisu Kreikan tilanteeseen. On myös hyvät perusteet nykyisessä tilanteessa olla fiskaalisen pragmaattinen. Tämä nollaraja on esimerkiksi sellainen, ja tämä koskee erityisesti, jos tämä fiskaalinen pragmaattisuus liitetään järkevään tulevaisuuden uudistusagendaan. Samanaikaisesti kuitenkin joustava sääntöjen tulkitseminen uhkaa olemassa olevien sääntöjen uskottavuutta. Kysymys kuuluu siis, että teidän aikaisemmat vastaukset liittyen tähän strategiaan ja asteittaiseen sääntöjen kehittämiseen, tuleeko se riittämään, jotta saadaan äh, nämä ongelmat kuriin ja että saadaan äh, asiat järjestykseen. Eikö parempi tie olisikin se, että nyt äh, syvennettäisiin euroaluetta sopimusmuutoksella ja sillä tavalla, että vahvistettaisiin myös demokratia euroalueella. Mitäs mieltä te olisitte tällaisesta strategiasta? Merci beaucoup pour ces questions. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Tiedän, että ranskaksikin olisitte voinut sen esittää. Te hyvin puhutte ranskaa, tunnette ranskan hyvin. Ymmärrän, että tämä kysymys voidaan esittää, mutta en usko, että joustavuussääntöjen sääntöjen sisällä, sillä joustavuushan <clears throat> on osa näitä sääntöjä, jotka koskevat meitä kaikkia, asettaisi uskottavuuttamme kyseenalaiseksi päinvastoin. Nimenomaan viime vuodesta lähtien meidän tapamme toteuttaa asioita <clears throat> on ollut hyvin tehokas alijäämän vähentämisessä. Euroalue voi hyvin, keskuspankki on ryhtynyt tärkeisiin päätöksiin, euroalue siis voi paremmin ja nyt se on uskottavampi muun maailman silmissä. Viime vuoden lokakuussa äm, kansainvälinen valuuttarahasto, kun oli riskejä ilmassa arvioitu, arvioi euroalueen ensimmäiseksi riskiksi ja nyt Washingtonissa hiukan äh, aikaa sitten arvioitiin, että tämä riski on täysin hälvennyt. Eli euroaluetta pidettiin vahvistuneena ja tämä johtuu siitä, että älykkäällä tavalla omia sääntöjämme olimme toteuttaneet. Tämä talous- ja syventäminen, kyllä, todellakin meidän pitää jatkaa syventämistä. Pitääkö meidän mennä aina siihen asti, että muutamme perussopimuksia? Ymmärrän, että sitä pohditaan, mutta uskon, että tällä hetkellä – Tämä saattaisi mennä vaikeaan tilanteeseen, joka äh, aiheuttaisi sen vaaran, että jumittaisimme tiettyjä tarpeellisia toimia. Meidän täytyy olla nyt käytännönläheisiä aivan aluksi tehdä nykyisten perussopimusten puitteissa äh, työtämme paljon äh, mahdollisuuksia nämäkin perussopimukset antavat lähentymiselle ja tämän jälkeen voimme pohtia asioita pidemmälle, mutta meidän täytyy onnistua onnistua demokraattisesti sillä, että olet täysin oikeassa siinä, että demokratia on tämän kysymyksen ytimessä. Voimme onnistua vain, jos kansa omaksuu nämä päätökset, jos Eurooppa voi taloudellisesti, oikeudellisesti ja verotuksellisesti paremmin, jos voimme tukea työllisyyttä näin toimin, meidän täytyy antaa sellainen tunne kansallemme, että Eurooppa tarjoaa ratkaisuja ja parempaa, ja välillä kansalaisilla saattaa olla päinvastainen tunne, joka on todellinen, vaikka ei aina perusteltu. Thank you. Now our colleague. Kiitos. Äh, Alan Lämmä Suur, olkaa hyvä. No. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiitän ministeri Sapään, että tänne tullut Minulla olisi useita kysymyksiä yritysten verotuksen liittyen. Me olemme iloisia siitä tiukasta kannasta, jonka Ranska on ottanut aiheisiin, jotka liittyvät unionin omiin varoihin, finanssitransaktioveroon, yritysten veropohjan yhdenmukaistamiseen, tekin puhutte tästä, mutta yhtä lailla muutama viikon on tiedossa ollut Ranskan julkisen television puolelta, ihan eilisiltanakin kuultiin, että suuret ranskalaiset yritykset jotka ovat valtion valvonnassa, käyttävät merkittävästi verokiertoa. Ajatellaanpa EDF, Renaulta, Pariisin lentokenttää. Miten Ranskan hallitus voi olla uskottava Ranskassa veromaksajiin ja kansalaisiin nähden tai Euroopassa kumppaneihin nähden, jos valvonnassa olevat yritykset ovat huono esimerkki? Merci beaucoup. Kiitoksia herra puheenjohtaja, tästä kysymyksestä, joka on ihan oikeutettu. Mitä nyt tässä on toteutettu sääntöinä, enkä nyt mitenkään pahanjälkisesti vastaa, niin ne ovat aikoja sitten hyväksytty, niin joskus ne ovat mukana itse mekanismeissa ja kannattavuuslaskelmissakin siinä ja siinä yrityksessä oli sitten julkinen tai tietyllä alalla, jossa valtio on mukana tavalla tai toisella. Muistuttaisin että minä olen ehkä vielä tiukempi kuin te. Ei ole kyse pelkästään valtion valvomista yrityksistä, vaan myös valtioyrityksistä. Renault on yksi esimerkki tästä, että se jopa voi estää päätöksentekoa, mutta aina se ei ole enemmistöasemassa monissa yrityksissä, joissakin hyvin pienin osuuksiin. Mutta kun on kyse valtion mukana olesta jossain yrityksestä, niin valtion täytyy vaatia ensinnäkin hallintoneuvostosta tai missä tahansa tarvitaankin esimerkillisyyttä. Minä olen edellyttänyt tätä kaikilta yrityksiltä, joissa valtio on mukana. Valtion edustajat hallitusneuvostoissa esittävät tällaisia kysymyksiä. Missä ovat tytäryhtiönne? Missä ne toimivat? Mikä on sen ja sen tavoite? Onko se kaupallinen, että voidaan tarkastella markkinoita ja hyvä niin, mutta jos tavoitteena on pelkästään tai yksinomaan veroa välttää, niin ei käy. Me käymme läpi kaikki tilanteet, jotkut yritykset ovat myös jo julkaisseet tytäryhtiöidensä luettelot. Me olette oikeassa, ei voi olla uskottava halussaan verosuunnittelua torjua Ranskassa ja Euroopassa, ellei ole sitten tiukkana omiin yrityksinsä nähden. Thank you, Maria Joao Rodriguez. Kiitos sitten Maria Joao Rodriguez. Merci bien, monsieur le ministre. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitämme Ranskan hallitusta sen sitoumuksesta, joka koskee talousrahaliiton syventämisen jatkamista. Tiedämme hyvin, että yksi keskeisistä kysymyksistä, joita tulemme käsittelemään, on kysymys euroalueen erityistä budjettikapasiteetista. Minun kysymykseni teille on se, onko Ranskan hallitus avoin tälle ajatukselle ja mikä mielestänne on se rooli, jota tämä budjettikapasiteetti voisi ähm, käyttää. Ähm, hyvin perustavanlaatuiset äh, ähm, yhteiskunnan kilpailu, äh, kyvyt ja asymmetristä suojeleminen olisivat asioita, joita tällä voitaisiin toteuttaa. Paljon kiitoksia. Tämäkin on vaikea kysymys. Nämä ovat ainakin hyvin syvällisiä kysymyksiä ja keskusteluja täällä parlamentissa. Nämähän koskevat nimenomaisesti budjettikysymyksiä ja tätä väittelyä käydään jäsenmaissakin suuresti. Jos nyt pohdin enkä ajattele tämän hetken ähm, rajoitteita. Kyllä, todellakin euroalueen omat varat ja oma budjettikapasiteetti on jotakin, mitä tarvitsemme, jos haluamme syventää eurooppalaista solidaarisuutta ja äh, myöskin Euroopan parlamentin demokraattista ulottuvuutta. Tämä on ajatus, jonka me pidämme aina työssämme mielessä. Ja kun tällä hetkellä 11 jäsenmaita tekee töitä äm, transaktioverotuksen parissa, yksi mahdollisuus voisi olla se, että tästä verosta tulisi oma vara, joka antaisi Euroopalle yleisesti ottaen globaalisti äh, mahdollisuuden harjoittaa yhteistä solidaarisuuspolitiikkaa omalla alueellaan, mutta myöskin solidarisuuspolitiikkaa muita alueita kohtaan. Minä omalta osaltani hyvin suuresti tukisin sitä, että Euroopalla olisi mahdollisuuksia olla vielä enemmän läsnä kuin se tällä hetkellä on kehittyvissä maissa, erityisesti ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä on mielestäni aivan äh, äärimmäisen tärkeä globaali kysymys, joka koskettaa koko planeettaa, ja se voisi olla myöskin hyvin perusteltu esimerkki. Sanotaan, että tämän vuoden lopussa Ranskassa meillä on COP21 ilmastohuippukokous, olemme sen isäntinä ja me olemme hyvin motivoituneita onnistumaan saattamaan tämän COP21-kokouksen hyvään tulokseen. Me haluamme olla tilanteessa, jossa meillä on taloudellista ja muuta kapasiteettia toteuttaa tarpeellisia projekteja, että voisimme auttaa suuressa vaikeuksissa tällä hetkellä olevia maita ja myöskin yleisesti ottaen omaa talouttamaa maitamme kehittymään esimerkiksi energian alalla ja näin välttää ilmastonmuutoksen. Meillä on kuitenkin rajoitteita. Ensimmäinen rajoite tällä hetkellä on talousarviollinen. Kukaan ministeri tällä hetkellä ei halua sitä tilannetta, että hänellä olisi vähemmän resursseja käytössään. Ja tähän täytyy ottaa Lisäksi myöskin vaikea talousarviotilanne tällä hetkellä, kun ministerit kohtaavat. Eli meidän täytyy odottaa sellaista hetkeä, jolla voimme tämän hyvin tärkeän laadullisen loikan ottaa. Kiitokset. Georgios Kristos seuraavaksi. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Ranskan valtiovarainministeriä, joka on tullut joukkoomme tänne tänään. Ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua euroryhmän ja Kreikan hallituksen eh, neuvotteluista. Näistä on esitetty kaikenlaisia tulkintoja. Ja luonnollisesti ne ovat eh, herättäneet myös paljon poliittista mielenkiintoa. Monet eh, ihmiset ovat sitä mieltä, että Kreikan talous ei voi vakautua ja ovat ottaneet rahansa pois Kreikan pankeista. Mistä te oikein puhutte siellä euroryhmässä? Keskusteletteko te olemassa olevasta ohjelmasta ja jäljellä olevasta neljästä kuukaudesta, joka ohjelmassa on jäljellä? Puhutteko te myös äh, näistä taloudellisista vaatimuksista, 2015-2016, jotka on esitetty Kreikan hallitukselle. Ja kun tässä päästään eteenpäin, oletteko te valmistelemassa sitä, millä tavalla tätä rahoituskuilua täytettäisiin tänä vuonna ja ensi vuonna? Tämän kaiken me haluaisimme tietää poliitikkoina, mutta myös Kreikan kansalaisina. Sen vuoksi, että Teidän vastauksistanne me voisimme vetää johtopäätökset siitä, kuinka Kreikan taloutta tullaan rahoittamaan ja onko mahdollisuutta antaa sen vakautua ja sitten myös kasvaa. Kiitoksia edustajalle kysymyksestä, joka totta kai liittyy suoraan teidän maahanne, mutta toki liittyy myös koko euroalueeseen Euroopan unioniin. Kun ajatellaan nykytilannetta, että kasvu on heikosti elpymässä, koko euroalue tarvitaan luottamusta. Kreikan talous tarvitsee sekin luottamusta, jotta päästään kasvun raiteille. Euroopan talous, niin mikä tarvitsee luottamusta? Jos ei Kreikassa asiat vakiinnu, no ei siis nyt ole taloudellinen katastrofi, no ehkä Kreikalle, mutta ei euroalueelle. Ja se vaikuttaa ylipäätään taloustilanteeseen. Tämä on yhteisen edun mukaista, että toimimme siten, että ratkaisu löytyy kestävältä pohjalta Kreikallekin. Miksi, mistä me puhumme? Vastaan suoraan kysymykseen. Me puhumme ensinnäkin ja ennen kaikkea käynnissä olevasta ohjelmasta. Se täytyy saada päätökseen. Eli katsotaan, missä mennään, mikä on toivottu kehityskulku, jota tarvittaisiin kummallakin puolella, niin että ohjelman tasapaino säilyy, sitä keskustelua me käymme. Jos ajatellaan 22. päivä helmikuuta käyty keskusteluja, mitä sitten kesäkuun lopussakin jatketaan. Mutta samaan aikaan me keskustelemme ei mistään uudesta ohjelmasta, vaan mietimme asioiden jatkoa. No, käytän tässä neutraalia termiä nyt. Minä uskon, että Kreikka tarvitsee jatkossakin tukea. Se tarvitsee rinnalleen tukea yhtä lailla, ei välttämättä samoin välinein, eikä samoin summin, ehkä se on vähän erilaista, mutta se tarvitsee rinnalleen tukea, jotta paluu luottamukseen olisi kestävällä pohjalla, että talouden toimijat Kreikassa tekisivät päätöksiä, jotka ovat keskipitkällä aikavälillä sellaiselle, että tallettajat luottavat pankkeihinsa, että jättävät pank- rahaa pankkiin eivätkä sitä ota sieltä. Ja tarvitaan hyvät olot myös yrityksille, jotta että ihmisetkin voisivat tarttua työhön, jotta saataisiin aikaan kasvua, joka liian kauan on loistanut poissaolollaan Kreikassa. Mutta kasvua siis tarvitaan. Thank you, Pervash Beres. Kiitos sitten Pervash Beres. Merci, monsieur le ministre. Merci. Euh. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitokset siitä, että että eh, kiitokset sekä tästä yleisestä arviosta ne Ranskan suhteen ja siitä, mitä sanoitte Eurooppaan liittyen. Eh, samalla tavalla totesitte, että meidän täytyy pohtia sekä talosta rahaliiton välitöntä kehitystä. Eh, haluaisin sanoa, että meidän pitäisi pohtia myöskin sitä, minne me haluamme päästä yhdessä. Jos me emme halua perusopimuksen muutosta heti, meillä täytyy olla selkeä visio siitä, mihin me haluamme päästä. Tämä tekee jäsenmaille mahdolliseksi syventää talous- ja rahaliittoa. tällä tiellä luonnollisesti mainittu on tärkeä elementti ja se on tulossa. Me olemme nyt hyvin nopeasti käynnistyvän Euroopan unionin talousarviota itseään koskevan vuoropuhelun äärelle. Kuinka me harkitsemme näitä asioita. Euroopan unionin talousarvioon liittyen meidän täytyy esittää kysymys omista varoista. Jos me haluamme todellista talousarviokapasiteettia euroalueelle, meidän täytyy esittää omien varojen kysymys tässäkin yhteydessä. Eli kuinka me tulevaisuudessa rahoitamme suurempaa eurooppalaista solidaarisuutta niin, että samalla voitamme tämän kilpailukyky taistelun globaalilla tasolla. Ja tähän liittyy myöskin investointisuunnitelma, joka on esitetty, joka on nyt työn alla. Mutta sehän on pieni suunnitelma. Se on erittäin tervetullut, mutta se on aivan pikkuruinen. Ja kohta sen varat ovat loppu. Kuinka me siis voimme luoda euroalueelle ja Euroopan unionin kapasiteettia säilyttää kilpailukykymme ja kuinka saamme todellisen investointitalousarvion aikaan, joka voisi tukea tätä. Tämä on se kysymys, joka meidän täytyy esittää Euroopan unionin ja euroalueen suhteen. Ja sitten vielä kirskakakun päällä. Tässä täytyy ottaa huomioon luonnollisesti vielä omien varojen kysymys. Kuinka näette sen kehityksen? Se, se Todellakin perustavanlaatuinen keskustelu ja arkakin keskustelu, kaikki sen tajuavat, no tämä nyt totesin, mutta toista vielä, kun ajatellaan kunkin jäsenvaltion talousarvio tilannetta alijääminen päivineen, niin me olemme nyt vaiheessa, jossa pyritään helpottamaan talousarviotilannetta pikkuhiljaa, jotta voidaan miettimään myös omien varojen asiaa, Eurooppa-henkeä siis, joka totta kai omien varojen taustalla – niin että voitaisiin harjoittaa politiikkaa, kuten hyvin totesitte, solidaarista politiikkaa. Olipa se kyse Euroopan alueesta tai suhteessa muuhun maailmaan. Totta kai tavoitteena on lisätä omia varoja viime kädessä. Jo tänä päivänä meillä on olemassa määräyksiä, jotka liittyvät omiin varoihin, joita ei ole kauheasti käytetty. Ne ovat kuitenkin eurooppalaisia varoja, joita meidän käytössämme on ollut Euroopan politiikan hyväksi Ajatellaan EMS esimerkiksi, mutta jos ajatellaan union, pankkiunionia tai kriisiratkaisurahastoakin, niin nekin suoraan tietenkin tulevat pankkien osuuksilta. Tämä tyyppisiä keinoja meillä on. Ja meillä on tämän luonteisia varmasti jatkossa enemmänkin, kun olemme vielä yhtenäis- yhdentyneempiä. Me pyrimme kehittämään tätä politiikka-alaa politiikka-alalta niin että sitten otetaan tämä hyppäys kohti omia varoja. Tämän myötä voitaisiin demokratia kukoistaa. Tässä tilanteessa tämä pragmaattinen näkökulma, jota minä nyt haluaisin täällä viedä eteenpäin, mutta käytännönläheisyys ei totta kai tarkoita, että ei ole korkea tavoitetasoa. Sitä se on tehokkaampaakin, kun on tietty näkymä edessä. Speaker. Kiitos ja sitten viimeinen puhuja, edustaja Mursa. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Herra ministeri, te puhuitte näistä epäoikeudenmukaisista kliseistä, joita äh, jotkut ovat esittäneet Ranskan teollisuudesta, mutta pelkäänpä, että tänä aamuna tässä syntyy uusi klisee, nimittäin, että poliitikot vain puhuvat kauniita sanoja, mutta mitään ei tapahdu kun vain vaaditaan uudistuksia, mutta Ranskan talouden tehtävälista uudistusten suhteen on huomattavasti pitempi kuin mitä on jo tehty. Siksi kysyn hyvin ystävällismielisesti, miksi Ranskan on niin vaikea täytäntöön panna tarvitsemansa uudistukset, kun muut maat ovat ne täytäntöön panneet jo menneinä vuosina. Kysyn tämän ihan hyvässä hengessä, koska me kaikki haluamme vahvan ja kilpailukykyisen Ranskan talouden, koska se on hyvin tärkeää koko euroalueen ja EUn alueelle. Ja kun puhutaan kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta investoijille. Kysynkin, mitä te aiotte tehdä, jotta voitte vähentää työvoimakustannuksia ja työmarkkinoiden jäykkyyttä, koska olemme nähneet, että työmarkkinoiden joustavuus on erittäin tärkeää, että jo voidaan houkutella investoijia. Ranskallahan on kohtuullisen korkea minimipalkka. Eh, ja siellä on myös kohtuullisen korkea nuorisotyöttömyys. Aiotteko te tehdä jotain tälle asialle? Ja sitten vielä viimeinen kysymys eh, de Langen kysymykseen. Hän kysyi teiltä alijäämistä ja ylijäämistä euroalueella. Teidän vastauksenne oli, että vain globaali kuva on tärkeä. Kysynkin, oletteko te sitä mieltä, että epätasapaino euroalueella ei vaikuta mihinkään? Luonnollisesti epätasapaino myöskin talousliitossa ja Euroopan unionin sisällä vaikuttaa. Kaikki me haluamme vastustaa näitä talouden epätasapainoja ja myöskin tässä tarvitsemme sosiaalista lähentymistä ja muuta lähentymistä. Me tässä viittasimme minimipalkkaan, mehän voimme puhua sen tasosta ja sen hinnasta ja sen vaikutuksesta työllisyyteen. Me pyrimme vähentämään työllistämiskuluja, mutta tästä voidaan keskustella, mutta minusta vaikuttaisi hyvältä luoda sosiaalista lähentymistä Euroopassa. Kyllä meillä on taloudellisia eroja, kilpailukyvyn eroja, mutta välillä myöskin sosiaalisia eroja, joita pitäisi ehkä hiljattain jokaista maata kunnioittain ja ostovoimaa kunnioittain eri maissa, eri maiden tapoja kunnioittain vähentää. Minimipalkkahan on äm, työmarkkinaneuvotteluiden puhdas tulos. Meillä voi olla keskeyttyä työmarkkinaneuvotteluja, jossa on valtio mukana, mutta mielestäni tässä tilanteessa minimipalkkaa ei pitäisi muuttaa. Palaan nyt ensimmäiseen kysymykseen tähän syvälliseen uudistamiseen ja hyvään tahtoon ja miksi Ranskan on niin vaikea uudistua. Miksi Ranskassa on niin vaikea äh, saada ihmiset ymmärtämään, mistä tässä uudistuksessa on kyse? Ehkäpä siksi, että me olemme tällaisen mielikuvan vankeja. Tämä on vain yksi esimerkki. Te sanoitte, että miksi me emme laske työllistämiskuluja. Kyllä me niin teemme. 40 miljardia euroa neljän vuoden aikana vähennetään työllistämiskuluja. Tämä tekee tämän, tämän vuoden aikana äh, mahdolliseksi työllistää enemmän, niin nyt ranskalaiset yritykset voivat 7 prosenttia lisäinvestointeja tehdä tämän ansiosta. Me teemme uudistuksia, ehkä ne eivät näy tarpeeksi, mutta tässä kyseessä on se, että me emme osaa kyllä hyvin selittää, mitä teemme. Kuitenkin vaaditaan myös kapasiteettia ymmärtää näitä reformeja, joita me olemme toteuttaneet. Sitten vielä tämä työmarkkinoita koskeva kysymys. Me olemme suuresti eh, näitä äm, yli kymmentä henkilöä koskevia lomautussääntöjä, eh, kollektiivisia lomautuksia eh, muokanneet. Siis jos jokin teollisuus, tehdas, laitos toimii huonosti ja lomautuksia tapahtuu. Nämä menettelyt ovat tällä hetkellä erittäin pitkällisiä, vaikeita ja kalliita sanotaan, mutta ei tämä ole totta. Tämä on täysin muuttunut. Olemme muuttaneet tämän tilanteen täysin työn markkinaosapuolten kanssa yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden välisellä sopimuksella. Tämä on tosiasia, tämä on laki. Esimerkiksi Goodyear-päätöksen kaltainen päätös, joka sai huomiota ympäri maailman. Tämä 607 vuotta aikaa vaati tämä uudelleen rakentelu. Ei tällainen ole nykyään enää mahdollista Ranskassa. Sitä täytyy ottaa huomioon, sitä täytyy ymmärtää. Uudistuksia jatketaan, me jatkamme niitä myöskin työmarkkinoilla, mutta pyytäisin teiltä hyvää tahtoa huomata ja ymmärtää, että Ranska pystyy uudistumaan. Very much, eh, Kiitokset herra ministeri. Tämä on ollut hyödyllinen ja rakentava taloudellinen vuoropuhelu. Kiitän kollegoita kaikista kysymyksistä. Ja luonnollisesti, jos uudistus tehdään eh, sosiaalisen eh, vuoropuhelun säästämänä, sehän on lisäarvo, eikä sitä perustamissopimuskaan kiellä. Kiitokset, että siitä muistutitte. Viimeisimmät luvut osoittavat, että olemme oikealla tiellä ja on ihan hyvä ajatella niinkin päin, että parannamme tässä hallintaamme ja tässä on tullut nyt puhutuksi monista tärkeistä ajatuksista ja tämä on hyvin tärkeää tulevalle työlle myös. Joten odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluita teidän kanssanne ja Ranskan kanssa. Ja oli mielenkiintoista, että tulitte mukaan meidän keskusteluumme ja tällä tavalla saimme kunnianhimoisemman keskustelun. Kiitokset teille kaikille. Seuraava kokous on 26. toukokuuta kello 15. Kiitos ja kokous on päättynyt.